Bueno, ah, queridas y queridos colegas. Hyvät kollegat, nyt sitten katsotaan saadaanko tässä salia tyhjennettyä niiden kohdalta, joilla ei ole omaa äänesselitystä, mutta jos te haluatte osallistua keskusteluun tässä ennen ruokatuntia, niin mennään nyt välittömästi äänestysselityksiin. Niitä hän on varsin paljon. Ensimmäisenä puheenvuoron saa ah, hän on, anteeksi, ei, hän puhuu Silvi Guillaumin mietinnöstä maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.